puoli 12 maista, maissa. Artiklan 217.4 mukaisesti kerron teille, että tähän ei ole tehty sen enempää pyyntöjä virheiden korjaamiseksi, joista puhuttiin eilen puoli kuuden aikaan. Ja siitä syystä virheiden korjaami, virheet on nyt näin korjattu ja se on, korjaukset on hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla.